Hyvät naiset ja herrat, tämä kohta on nyt päätetty. Minulla on teille yksi ilmoitus. Kroatian viranomaiset ovat välittäneet minun pyydän poistaa Ivan Jakovicin parlamentaarisen koskemattomuuden ja artiklan 9.1 mukaisesti työjärjestyksessä tämä asia on lähetetty oikeudestaan sen valiokuntaan.